haluan esittää kollegani Kristalina Georgievan puolesta lausunnon. Hänhän on kansainvälisen yhteistyön, humanitaarisen avun ja kriisistä vastaamisen salkunhaltija. On niin, että Georgiva saapui Chileen eilen 10. maaliskuuta. Hänen tarkoituksensa on vierailla maanjäristyksen koettelemilla alueilla ja kokoustaa väestönsuojeluasiantuntijoiden kanssa paikan päällä. Heti saavuttuaan paikan, paikan päälle eh, komissaari saapui niille paikoille, jotka pahiten ö, olivat maanjäristyksen kohteena ja tsunamin kohteina. Hänen kenttävierailujensa aikana hän ö, tapasi muun muassa alueella toimivia ekokumppaneita, hän kävi muun muassa Penkon leirillä ja hän keskusteli kahdenvälisesti alueen viranomaisten kanssa. Georgieva tulee edustamaan myös puheenjohtaja ähm, Barosoa keskusteluissa presidentti Pineiran kanssa tänään myöhemmin. Tämä massiivinen maanjäristys ja sitä seurannut tsunami, jotka iskivät Chileen, ovat järkyttävä katastrofi. Viimeisimpien lukujen mukaan ainakin 528 ihmistä on kuollut ja kuolleiden lukumäärän odotetaan vielä nousevan. Yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut vaikutusten kohteeksi. Infrastruktuurivahingot ovat olleet merkittävät. Puoli miljoonaa kotia on vahingoittunut vakavasti. Korkea edustaja Cathy Ashton on ottanut yhteyttä Mariana Fernandesiin heti jo samana päivänä ilmaistakseen myötätuntonsa uhreille näiden omaisille ja ilmaistakseen valmiutemme auttaa. Heti kun uutiset maanjäristyksestä tulivat, ekoon mobilisoitiin. EUn siviili väestönsuojelumekanismi lähetti jäsen, osallistuville jäsenille viestin ja MIC toimi niin, että ensimmäisen viikon aikana saatiin raportteja maanjäristyksen laajuudesta ja yksilöitiin erilaisia avustustapoja. Komissaari Georgieva meni kriisivyöhykkeelle valvomaan suoria operaatioita. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ilmaisseet MIClle erilaisi, erilaisista avunantojärjestelmistä. Muun muassa henkilöstöä, ihmisiä on jätetty, äh, lähetetty Britanniasta, Espanjasta, Ranskasta ähm, paikan päälle. Myös Suomesta muua, muista maista on lähetetty sekä materiaalia että avustavaa henkilökuntaa. Myös Bulgariasta, Sloveniasta, Ruotsista ja Itävallasta on tullut apua. Chilen viranomaiset ovat ilmaisseet avu, sen, että ot, ottavat mielellään vastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden tarjoavan avun. Komission humanitaarista apua antava eh, instanssi mobilisoitiin eh, Brysselissä ja latinalaisella Amerikan alueella. Eh, ryhdyttiin myös mobilisoimaan nopeaa rahoitusta. Ekon kenttäasiantuntijat matkustivat ja maanjäristysalueella heti kun se oli mahdollista. Heti sunnuntai-aamuna tehtiin pikainen päätös ja nyt humanitaarista apua koskevat sopimukset on allekirjoitettu. Muun muassa ranskalainen instanssi antaa televiestintäpalveluita, Espanjan punainen risti on niin ikään mukana. Saksan punainen risti on sekin mukana tarjoamassa muun muassa asumis- ja vesipalveluita. Ekon tiimissä on kaksi humanitaarisen avun asiantuntijaa, jotka saapuivat Chileen maanantaina, tekivät tarvearvioita ja teki, ryhtyvät yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Kaksi muuta tiimin jäsentä saapui seuraavana päivänä ja viides henkilö tuli vielä myöhemmin. Tällä hetkellä vielä kuusi muuta asiantuntijaa on Chiilessä. Neljä tekee työtä maanjäristysalueella, Concepcionin alueella ja kaksi on Santiagon alueella av- avittavat EUn avustuksen koordinoinnissa. EUn humanitaarisen avun asiantuntijat ja väestönsuojelutiimi tekee Okan, Okhan kanssa Ähm, arviointityötä ja avustustyötä kaikkein pahiten vaikutuksen kohteella olevilla alueilla. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat ensin. Edustaja Stifler Pepe. Oui, euh, monsieur le... Kiitos puhemies, komissaarit, arvon kollegat, niin kuin äsken äh, todettiin, Chilen maajärjestys oli voimakkuudeltaan korkeampi kuin Haitissa tapahtunut järjestys ja sen jälkeen kuitenkin annettiin tsunamivaroitus. Uhreja oli vähemmän, koska valmistautuminen oli parempaa ja myöskin ennaltaehkäisevä toiminta tällä kertaa parempaa. Haluan kiinnittää kaikkien huomion nyt erityisesti seurantaan Euroopan komission toimet käynnistettiin välittömästi ja kiireellisyystoimet toteutettiin. Kolme miljoonaa euroa annettiin välittömästi Chilen käyttöön ja myöskin humanitaarisen avun toimisto käynnisti oman toimintansa. Olen tyytyväinen siitä, että komissaari Kristallina Georgiava on toiminut näin tehokkaasti ja, ja hän niin kuin kuulimme saapui eilen Chiilen. Nämä oli, ovat tällaisia äkkinäisiä tapahtumia, joita äh, on vaikea ennakoida. Niitä tapahtuu maanjärjestysalttiilla alueella ja se edellyttääkin äh, myöskin äh, sitä, että rakennustoimet ottavat huomioon tällaisen alttiuden kehitys ja katastrofien valmistautuminen, vaikutusten vähentäminen, ennaltaehkäisy ja yhteistyö ovat tässä yhteydessä avainkysymyksiä. Kiitokset Muniste Urkuesa, sosiaali- ja demokratia. Puhemies, kiitokset. Haluan aivan aluksi haluan eh, Eurooppa Chile valtuuskunnan nimissä esittää suruvalittelut eh, chileläisille, Chilen kansalle, hallitukselle – ja, ja kaikille maanjärjestyksen johdosta, joka tapahtui 2017, niin kuin tiedätte, sillä on ollut vaikutuksia eilisen asti. Kahden eurooppalaisen lisäksi satoja chileläisiä menetti henkensä tässä maanjärjestyksessä ja myöskin Maputsen alkuperäisessä alueella tapahtui vahinkoja. Niin ikään haluan esittää kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet avun antamisen uhreille. Tilanne on äärimmäisen monimutkainen, niin kuin jokainen ymmärtää. Haluan esittää kiitokset myöskin presidentti että hänen toiminnastaan tässä järkyttävässä tilanteessa joka aiheutti paljon tuhoa myöskin materiaalisella tasolla. He toimivat hallituksen to- osaltakin äärimmäisen nopeasti. Myöskin kansainvälinen solidarisuuskoneisto saatiin nopeasti käyttöön sekä lähinaapurit että kaukaisemmat maat tarjosivat Chilelle apua. Haluankin nyt, että jatkamme tätä äh, jälleenrakennushanketta äh, yhtä tehokkaasti äh, kuin tähän mennessä tarjottu apu on toteutunut. Chile on OECDn jäsen. Se on meidän No, meidän yhteistyökumppanimme, mutta tuhot ovat järkyttävät, noin 20 miljoonaa dollaria, joka edustaa 15 prosenttia koko Chilen BKTstä. Siksi Chile tulee tarvitsemaan äh, esimerkiksi Euroopan investointipankilta apua. Äh, siellä onkin jo alustava sopimus jo solmittu. Muitakin tukitoimia edellytetään kansainväliseltä äh, foorumilta. Little bit for our interpreters. Yes, Voisitteko te hieman hidastaa? La Unión Europea... Euroopan unionin Espanjan puheenjohtajuuden luotsaamana on käynnistänyt humanitaarisen avun koordinointijärjestelmän YK kanssa. Ja se on tarkoitettu nimenomaan maanjärjestysten jälkitilan tasannuttamiseen. Niin kuin kuulimme, komission edustaja, komissaari Georgieva on paikan päällä. Tämä on hyvä asia. Ja, ja toivon, että jatkossa olemme tällä tavoin va- paremmin valmistuneita kuin esimerkiksi Haitin yhteydessä. Muchas gracias. Kiitos. Sitten edustaja Bilbao, Bilbao Barandika, kaksi minuuttia. Presidente. La solidarit- Puhemies, kiitokset. On osoitettava solidaarisuutta maalle, joka on joutunut katastrofin uhreksi. Nyt kysymyksessä on Chile. Tämä on asia, josta äsken saimme kuulla Euroopan komission edustajan suulla. Chile on myöskin on, on, on maa, johon on siirtynyt paljon siirtolaisia, vaikkapa Bilbaosta ja, ja Baskimasta ylipäätään jo 20-luvulta alkaen erilaisista poliittisista syistä, jotka saivat ihmiset lähtemään Espanjasta. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että Euroopan unia antoi heti 3 miljoonaa euroa apua Chilen käyttöön. Ja niin ikään on hyvä asia, että Rova Aston ja myöskin komissaari Georgieva molemmat reagoivat nopeasti syntyneeseen tilanteeseen. Ja, ja tämä varmastikin luo uskoa myöskin uhreihin ja chileläisiin. Samaten puhuttiin väestönsuojelusta ja pelastuspalvelusta. Meillä voi olla sillä saralla vielä paljon tekemistä ja samalla luonnollisesti koskee myöskin yhteistyötä erilaisten avustusjärjestöjen kanssa. Euroopan unionilla on nyt mahdollisuus antaa merkki siitä, että se on kansainvälinen toimija tämän tyyppisissä tilanteissa. Se on pystynyt toimimaan suorassa yhteistyössä uhrien kanssa ja asianosaisten kanssa ja myöskin yhteistyössä erilaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Presidentti Bachelet on jälleen kerran antanut osoituksen siitä, että hän painottaa humanitaarisia kysymyksiä. Ja toivon, että äh, presidentti Pinera tulee jatkossa toimimaan samalla tavalla. On siis otettava huomioon ne olosuhteet, joissa maa on ja, ja käynnistettävä toimet siltä pohjalta. Itse annan oman tukeni luonnollisesti kaikille niille toimille, joita Euroopan unioni ja muut tahot ovat toteuttaneet. Ja luonnollisesti esitän myös suurun valittelun uhrien perheille ja, ja muutenkin tuhosta kärsineille. Itse kävimme valtuuskunnan puitteissa Chiilessä vierailulla ja saimme tutustua nimenomaan mairastuksen uhriksi joutuneeseen alueeseen ja, ja näimme, miten paljon hankkeita siellä oli juuri käynnistetty erilaisissa infrastruktuurikysymyksissä ja niin edelleen. Kehitystä on siis tapahtunut ja meidän on nyt jälkeenkinpäin heitä autettava. Senor Romeva. Kiitokset. Sitten Romeva ja Rueda vihreistä. Puhemies, eh, kiitokset. Eh, olen samalla linjoilla kuin aikaisemmat puhujat. Eh, on totta, että meidän on osoitettava Chilen kansalle solidarisuutta – ja tällä kertaa äh, äh, kyse on maasta, jossa äh, presidenttinä ovat tämän tilanteen aikana toimineet sekä Michel Bachelet ja Sebastian Pinera. Kun tällaisia katastrofeja tapahtuu, siis luonnon katastrofeja, ne eivät millään tavoin ota huomioon sitä, kuka uhriksi joutuu köyhä vai, vai varakassa. Mutta köyhät kuitenkin usein joutuvat vielä heikompaan tilanteeseen ja Siksi heitä on autettava. Meidän on äh, toteutettava jälleenrakennustoimet, siis katastrofin jälkeen, mutta useissa tapauksissa tällaisissa tilanteissa täytyy pyrkiä äh, parantamaan ennaltaehkäisytoimia. Haluaisin vielä puuttua eräseen yksittäiseen kysymykseen, nimittäin sopimuksen joka meillä on Chilen kanssa. Meillä on olemassa 41 miljoonaa euroa korvamerkitty vuodelle 2007 ja 2014. Nyt haluaisin kysyä, mitä osa tästä rahasta, näistä varoista voidaan ajatella käyttää rakennusten vahvistamisiin ja rakenteisiin ja niiden vahvistamiseen, jotta tulevaisuudessa voitaisiin olla paremmin valmistuneita mahdollisiin luonnon katastrofeihin. Ja haluaisin myöskin tietää, miten paljon tutkimusta tällä alalla on tehty. Poremba. Kiitokset ja sitten seuraavaksi Poreva. Okay. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, trzęsienie ziemi w Chile... Naiset ja herrat, e, puhemies, Tämä maanjäristys vaati paljon kuolinuhreja ja monet jäivät myös kodittomaksi. Me haluaisimme esittää solidaarisuutemme tälle maalle ja meidän täytyy muistaa, että ihmisillä on vieläkin ongelmia saada puhtaa, puhdasta juomavettä tai perustarvikkeita. Ongelmana on myös huonossa kunnossa olevat talot. Meidän täytyy auttaa Chilen ihmisiä. Meidän on varmistettava myös, että ryöstelijät siellä joutuvat oikeuden eteen. Me haluamme auttaa Chilen kansaa, mutta meidän täytyy muistaa, että tässä maassa on paikkoja, jotka ovat niin kaukaisia, että niihin ei ole saatu vietyä apua. Me tarvitsemme enemmän kuin vain taloudellista apua Euroopan unionin puolelta. Meidän täytyy parantaa tuki- ja apumenettelyitä kaikille niille maille, joihin tällaiset luonnonkatastrofit iskevät. On hienoa, että me voimme osoittaa solidaarisuutta, mutta sanat eivät riitä. Meidän täytyy tukea tätä maata jatkossakin. Ja sitten seuraavaksi Provera, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos ja tervetuloa takaisin. Hyvä, että varannutte nopeasti. Nyt äh, aluksi haluaisin esittää suruvalittelut kaikille niille, jotka ovat joutuneet maanjärjestyksiä ja luonnonkatastrofin uhriksi. Ja tällaisia suuria maanjärjestyksiä nähtävästi sattuu yhä enemmän. Ja se edellyttää äh, infrastruktuurilta äh, hyvää laatua jotta uhreja heitä tulisi näin paljon. väestösuojelukysymykset ja, ja pelastuspalvelut on saatava kuntoon ja se edellyttää luonnollisesti myöskin varoja. Euroopan unioni on toiminut nopeasti Chilessä, mutta myöskin paikallisten viranomaisten kanssa käytävä yhteistyö on välttämätöntä, jotta apua ja tukitoimia voidaan koordinoida tehokkaasti. Saimme eh, kuulla tänä aamuna, että puolet YK eh, tukitoimista ja avustuslähetyksistä Somaliassa on joutunut eh, esimerkiksi islamilaisten militanttien käsiin, joten avoimuutta tarvitaan. Ja sama koskee sekä, viro, sekä julkista että yksityistä apua. Anteliaisuus on luonteeltaan sellaista, että sitä on kunnioitettava ja jotta näin tapahtuisi, tarvitsemme selkeää valvontaa, varsinkin kun kyseessä ovat maat, jotka sijaitsevat varsin kaukana täältä ja jossa kriisit ovat aiheuttaneet haavoittuvan tilanteen. Madame. Kiitokset. Sitten edustaja Dodds, kaksi minuuttia. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies. Ihmisten on paha kuulla, Ihmiset ovat iloisia kuullessaan, että chileläisiä on autettu. Heidän vitsauksensa on meihin kaikkiin koskettanut, mutta nyt haluaisin esittää yleisen, yleisluontoisemman kommentin, joka liittyy humanitaarisen avun strategiaan. Komissaari on kovin ylpeä voidessaan todeta, että se on yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun antajista. Sen, sen tehtävä on pelastaa elämiä, antaa ihmisille turvaa ja estää luonnonkatastrofeja ja auttaa niiden jälkimaininkeja. Aidosti hyviä aikeita, mutta ei kyse ole komission rahasta, on brittiläisten, saksalaisten, muiden 27 kansallisvaltion kansalaisten rahasta. Ja nyt kun meillä on talouskriisi, jokainen kansa kunta tulisi jokaisen kansakunnan panosta tulisi tunnustaa. Toivottavasti komissio voisi ottaa tämän huomioon ja tunnustaa niiden henkilöiden uhraukset, jotka näitä uhrauksia tekevät. Ei tässä ole kysy Perlemontin poliittisesta eliitistä, joka ponnistelee, vaan tavalliset ihmiset. Jos kohta on totta, että kehittyvät maat tarvitsevat apua, totta on myös se, että ne tarvitsevat meidän tukeamme, jotta voivat perustaa ja ylläpitää uskottavia demokraattisia rakenteita. Ne tarvitsevat meidän apuamme, jotta voivat rakentaa vahvan kansalaisyhteiskunnan. Tarvitsevat myös meidän apuamme ja rehellisyyttämme. Ja meidän täytyy myös osoittaa sormellamme niitä poliittisia hallintoja, jotka tekevät väärin ja johtavat siihen, että tavalliset ihmiset joutuvat elämään köyhyydessä ja puutteessa. Thank you, Madame Dodds. Now Mr. Papanikolaou. Kiitoksia tästä niin edustaja Papanikolaou. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόσφατος καταστροφικός... Kiitos puhemies. Hiljattainen katastrofi, suuri maanjäristys Chiilessä ihan lyhykäisesti Haitin katastrofin jälkeen vaatii paljon uhreja ja on myös romuttanut tätä maata, varsinkin konseptionia. Ja meidän täytyy nyt tukea Chileä, osoittaa heille meidän solidaarisuutamme. Meidän täytyy äh, tukea tätä maata, joka on kuitenkin tämän alueen yksi vahvempia talouksia. Ja tämä tulee vaikuttamaan paljon myös naapurimaiden talouksiin, minkä me näimme, kun me kävimme maassa valtuuskunnan vierailulla. Me olemme allekirjoittaneet assosiaatiosopimuksen, joka on jo astunut voimaan. Ja tämän assosiaatiosopimuksen mukaan meidän on tehtävä poliittista ja taloudellista yhteistyötä. Ja Euroopan komissiolla onkin tällainen strateginen kehitysapusuunnitelma vuosille 2007-2010 Chilelle, jossa on mahdollista sitten käyttää yhteisön varoja regio- alueellisiin ohjelmiin ja tukea, tukea hallitusta toteuttamaan näitä tukitoimenpiteitä ja monia muitakin tukitoimenpiteitä jotka komissio otti tässä tänään esiin. Tämä on mielestämme rohkaiseva merkki, mutta meidän täytyisi voida reagoida nopeammin ja jotta voisimme auttaa maanjäristyksen uhreja, niin on tärkeää saada liikkeelle luvatut lainat ja todellakin tukea toimia. Kiitokset ja sitten Guerrero seuraavana. Presidente, Kiitos. Kiitokset puhemies. Haluan esittää solidaisuuteni Chilen kansalle. Sitä olemme osoittaneet myöskin Haitin ja Turkin sekä Perun kansalaisille, jotka ovat nekin hiljattain joutuneet luonnonkatastrofien uhreiksi. Solidarisuus äh, on erilainen osoitus äh, kuin äh, paikalla pysyminen ja tällaista toimintaa on jatkossakin vahvistettava. Chile on maa, joka pystyy onneksi vastaamaan nopeasti tällaisiin luonnonkatastrofitilanteisiin. Ja monissa muissa maissa ympäri maailmaa tällaista valmiutta ei ole olemassa. <clears throat> Meillä on käytössämme eurooppalainen humanitaarisen strategiaohjelma, joka voisi olla kuitenkin entistä nopeampi, tehokkaampi ja, ja parempi. Me olemme joka tapauksessa menossa nyt hyvään suuntaan, ja mikä tuo suunta on? Ensinnäkin lisää koordinointia tarvittaisiin jäsenmaiden välillä eri humanitaaristen kysymysten osalta, ja tämä koskee myöskin kaikkia Euroopan unionin toimielimiä. Euroopan unionin ja muiden järjestöjen, kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen välillä tarvittaisiin koordinointia ja tarkoitan täällä erityisesti YKta. Ja koordinaatiota pitäisi lisätä myöskin sotilaallisen ja humanitaarisen äh, toiminnan välillä. Ja tiedämme varsin hyvin, että tarvitsemme erilaisia pelastuspalvelutoimia ja niiden on toimittava kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja tasa-arvoisesti. Ja jos haluamme, että humanitaarinen apu on vastaus kriisitilanteisiin, me tarvitsemme selvää akselia, johon liitetään sekä humanitaariset että taloudelliset kysymykset. Pyytäisinkin, että komissaari Barnier puuttuisi myöskin peliin ja täällä läsnä olevalta komissaarilta pyytäisin, että kehitys- ja jälleenrakennuskysymykset linkitettäisiin entistä paremmin humanitaariseen apuun. Higgins. Kiitokset ja sitten seuraavaksi edustaja Higgins. Mr. President, and I agree with... Kiitoksia kovasti puheen, puhemies. Olen aivan samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Alun perin olin järkyttynyt, kun kuulin, että Ashton oli aikeissa antaa noin kolme miljardia. No, viimeksi kun olimme täällä neljä viikkoa sitten, keskustelimme Haitista. Tänä aamuna me keskustelemme Xintia-myrskystä Euroopassa ja nyt keskustelemme myös Chilen maanjäristyskatastrofista, joka tapahtui pari viikkoa sitten. Sitten, me, sitten tuli 6,6 Richterin jälkijäristys Puoli miljoonaa kotia on tuhoutunut. Ne täytyy rakentaa uudestaan. Ja tässä kohtaa me tulemme kuvaan käytännön apua. 540 ihmistä on suurin piirtein kuollut ja kuolleiden lukumäärä nousee vielä. Puhumme luonnon katastrofista. Puhumme noin 22 miljoonan euron kokonaislaskusta. Ja meidän täytyy kyllä ö, suurentaa kontribuutiamme. Ö, mehän äh, Pohjois-Irlannissa hylkäsimme Lissabon kakkosen, mutta kyllä meidän täytyy humanitaarista apua antaa välittömästi luonnonkatastrofeihin. Ja meidän näkökulmastamme voidaan sanoa, että me emme ole vastanneet riittävän mittavasti äh, Chilen tilanteeseen. Meidän täytyy todella nyt ryhdistäytyä ja käytännössä antaa rahaa, puhdasta vettä, palauttaa sähkönjakelujärjestelmä ja saada talouden rattaat pyörimään. Kiitos. Thank you, Mr. Higgins. Now, Kiitokset edustaja Higgins. Seuraavaksi Catch the Eye. Äh, Termeera haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidente. Ayer hablé... Puheenjohtaja, puhuin äh, Jorge Pizarron äh, lähettilän kanssa eilen ja hän on aikaisemmin toiminut myöskin Chilen senaatin puhemiehenä. Hän tulee olemaan presidentti Pineran lähellä, kun hän käynnistää jälleen rakennustoimet. Aikaisempaa presidenttiä Basileita haluaisin myöskin kiittää hänen toimistaan. Haluan esittää niin ikään suur, surun valittelut siiläläisille, jotka joutuivat sekä Biobion, Konseption, Temukon ja Valparaison alueella tämän järjestyksen ja jälkijärjestyksen uhreiksi. Toivon, että äh, Chile pääsee ylös tästä dramaattisesta äh, tilanteesta eteenpäin. Ja todella äh, syvät suruvalitteluni niin kaikille uhrien omaisille. Herr Kiitos. Sitten edustaja Möltser. Kiitos puhemies. 8,8 Richterin maanjäristyksen jälkeen, voidaan sanoa, konsepti on pormestarin toimiin hyvin. 24 tuntia on pitkä aika ihmiselle, joka makaa raunioiden alla. Mutta se, että apu lähti nopeasti äh, liikkeelle, ei riitä sen vuoksi, että logistiikka ei toiminut. Sen vuoksi apu ei saatu joka paikkaan yhtä aikaan. Ja tämän kaauksen seurauksena ihmiset pelkäsivät että ei ainoastaan jälkijärjestyksiä, vaan myös rikollisia, jotka pakenivat vankiloista ja putsasivat äh, liikkeitä. Äh, Chile on pyrkinyt hoitamaan itse asiansa ja aluksi he olivat äh, liian ylpeitä pyytääkseen edessä äh, apua. Meidän täytyy itse kuitenkin olla mukana äh, tukemassa ja ymmärtää myös se, että 24 tuntiakin voi olla liian pitkä aika. Sen vuoksi me tarvitsemme kunnolliset suunnitelmat niin, että me voimme unionissa olla tehokkaampia. Kiitos. Kiitokset edustaja Möltserner. Ja nyt sitten pyytäisin komission jäsen Potocnikia vastaamaan näihin asioihin, mitä hänelle on esitetty. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitokset tästä keskustelusta. Me kaikki järkytyimme tämän inhimillisen ja luonnon katastrofin äh, voimakkuudesta, mutta EUn äh, avun pohjalta kykenimme nopeasti kuitenkin tarjoamaan äh, apua hyvinkin nopeasti tämän maanjäristyksen jälkeen. Kuten jo mainitsinkin, myös yksittäisten EU-jäsenvaltioiden tuki oli tärkeää. Humanitaaristen toimien lisäksi kannattaa ehkäpä myös mainita, että tiistaina Luxemburgissa Euroopan investointipankki ja Chile, kuten parlamentin arvoisa jäsen mainitsikin, allekirjoittivat puitesopimuksen, joka antaa pankille mahdollisuuden toimia Chilessä. Tämä kehityskulku osoittaa, miten erinomaiset yhteydet meillä on Chilen ja unionin välillä ja miten me olemme sitoutuneet vahvistamaan ja syventämään kumppanuutamme. Tämä on myös erittäin hyvä ajallisesti sen vuoksi, että Euroopan investointipankki kykenee nyt myös työskentelemään Chilen kanssa ja tukemaan keskipitkän ja pitkän jälleenrakennustoimien puitteissa. Meillä on myös maakohtainen strategia Chilelle ja olemme sitoneet tähän rahaa. 25 miljoonaa eh, euroa käytetään ensimmäisellä kierroksella, 15,6 jää toiselle kierrokselle. Eh, yleensä tämä jaetaan 50 prosenttia sosiaaliselle yhteydelle ja 50 prosenttia innovaatio ja kilpailu. Ja me olemme tarjoutuneet muuttamaan tämän jälleenrakennuksen tukemiseksi. Chilen viranomaiset eh, tulevat tätä johtamaan. Chilen viranomaiset eivät ole esittäneet mitään erityistä pyyntöä Euroopan unionille jälleenrakentamisen auttamiseksi. Kuten jo sanoin, komission jäsen on matkalla sinne ja hän tulee ihan varmasti äh, priorisoimaan tätä äh, arviointia, mitä tukea sinne pitää antaa. Komissio on valmis pohtimaan mitä tahansa tulevaa pyyntöä. Kuten mainitsin aikaisemmin, se tosiasia, että Euroopan investointipankki kykenee nyt toimimaan Chiilessä ja että nyt meillä on lisää välineitä käytettävissämme. Ehkä kannattaa myös muistuttaa siitäkin, mitä tekin mainitsitte, että Chile on hyvä esimerkki äh, kehityksestä. Se on äh, netto maksajamaa toisin kuin muut. Ja äh, Chile on kohdannut äh, aikaisemminkin monet strategiat. Tänä päivänä Chile ja Chilen valtio äh, kykenee itsekin toimimaan. Joten johtopäätöksenä Euroopan unioni, sen ihmiset, alueet ja jäsenvaltiot ovat seisseet Chilen rinnalla tämän katastrofin aikana, ja näin sen pitäisi ollakin sivistyneessä ja inhimillisessä maailmassa. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitokset komission jäsen, hyvät kollegat. Keskustelu on päättynyt ja keskeytämme istunnon kello 12 asti, jolloin äänestykset jatkuvat.